think we should start because of yes. colleagues, um, I think we should make a start. Good morning to all of you. Very conscious on a Thursday morning, um, colleagues have uh, transport issues, and I think, if I'm correct, this morning there are extra transport difficulties. <clears throat> Niin tänään ihmisillä on liikenneongelmia, koska tänään on julkisen liikenteen lakko täällä Belgiassa, mutta aloitetaan siitä huolimatta. Eli <clears throat> täällä on myös TGV ja Eurostar-junien kanssa ollut ongelmia. Puheenjohtajan velvoitteisiin ei kuulu tietenkään liikennetietojen jakaminen, mutta ajattelin nyt kuitenkin. No niin, hyvät kollegat, ruvetaanpa sitten käsittelemään esityslistaa siirtymäkauden järjestelyt poliisiyhteistyössä ja yhteistyössä rikkousasioissa. Tässä on kyse UK opt-outista ja opt-back-innistä. Tulemme kuulemaan puheenjohtajavaltiolta neuvotteluista UK kanssa. Voisin lyhyesti esitellä tämän aiheen teille niiden kollegoiden hyväksi, jotka eivät ole yksityiskohtaisesti tätä asiaa selvitelleet. Eli EU-sopimusten pöytäkirjan 36 kohdan 4 mukaisesti UK on päättänyt jättäytyä ulkopuolelle poliisi- ja rikosyhteistyötoimista, rikosoikeudellisista toimista. Ja nyt 24. heinäkuuta 2013 äh, UK päätti kuitenkin palata 35 juridisen instrumentin piiriin. Perussopimuksen mukaisesti neuvosto päättää tästä UK asiasta yksimielisesti ja komissiolle on annettu vastuulleen tutkia tätä päätöstä tai tätä pyyntöä ei Schengen toimien osalta. 26. syyskuuta 2014 komissio hyväksyi kaksi ehdotusta neuvoston päätökseksi. Ensimmäinen liittyy siirtymäajan toimiin ja toinen UK optautin taloudellisiin vaikutuksiin. Neuvoston täytyy päättää tästä asiasta määräenemmistöllä ensimmäinen joulukuuta 2014 mennessä, jotta ei tule juridisia eikä käytännön aukkoja, porsanreikiä. Neuvoston täytyy niin ikään hyväksyä yksimielisesti kolman, tästä UK pyynnöstä palata Schengen-toimiin. Tämähän on tärkeä asia ja komissio ja puheenjohtajavaltio tulevat kertomaan meille, missä mennään neuvotteluissa UK suhteen. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron eh, komission edustaja Sleethille. Saatte puheenvuoron ja sen jälkeen tietysti pyydän Italian, Italiaa edustavaa, puheenjohtajavaltiota edustavaa Kolomboa käyttämään puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet saavat esittää kantansa. Ensin Sleeve komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta antaa ajankohtaista tietoa tilanteesta valiokunnalle. Luonnollisesti tämä seuraa komission sitoumusta pitää parlamentti ajan tasalla säännöllisesti. tehjo uskoakseni erittäin hyvän tiivistelmän teitte oikeudellisesta tilanteesta, jossa tällä hetkellä olemme, mutta tässä voisin hiukan laajentaa kuvaa ja antaa hiukan enemmän yksityiskohtia siitä, missä olemme nyt komission näkökulmasta menossa. Valiokunta muistaa heinäkuun keskusteluista varmaankin, että tässä on kaksi asiaa kyseessä. Meillä on tämän siirtymävaiheen päättyminen entisen kolmannen pilarin toimille. Tämä luonnollisesti koskettaa kaikkia jäsenmaita ja tämän lisäksi meillä on yhdistyneen kuningaskunnan opt-out ja opt-in kysymys tämän artiklan 30, pöytäkirjan 36 mukaisesti. Komissio on erityisesti tarkastellut sitä, mitkä asiat tällä alalla ovat äh, vanhentuneita. Me olemme jo äh, refit äh, tiedonannossa viime kesäkuussa antaneet tietoja nyt asia on hyvin edennyt. Meille on tärkeää auttaa kaikkia saamaan selvä kuva Akin suhteen tulemme antamaan ehdotuksia ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa tässä menettelyssä, joka hyväksyntään liittyy. Sillä on ollut siis tämän yhteispäätös menettelyn alaa tai itse asiassa eräät Osa tästä kuuluvat sen kolmannen pilarin akiin piiriin. Mitä yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen ulkopuolelle jättäytymiseen optautiin tulee viime vuonna yhdistynyt kuningaskunta käytti mahdollisuuttaan jättäytyä 35 toimessa aikaisemmin ulkopuolelle jättäytyneessä toimessa tulla mukaan niin kutsutusti opt back in. tämän arvioimme mukaan kyseessä ovat ei schengen toiminta ja neuvosto on näistä Schengen-osista vastuussa. Tämän toiminnan suuntaviivat ovat selkeästi perussopimuksessa siis selvillä. Kuten parlamentti on todennut ja valiokunta heinäkuussa todennut, ähm, me olemme päässeet teknisen yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksen suhteen yksimielisyyteen näissä ei Schengen-alueen seikoissa. Yksityiskohtaisemmin voin siis selittää perussopimuksen sisältöä tässä Kyseessä ovat seikat, jotka yhdistyneen kuningaskunnan listalle oikeudellisen selkeyden vuoksi on lisätty tai ö, jotka koskettavat sellaisia alueita, joissa tiettyihin välineisiin osallistumisessa oli ö, teknisiä ongelmia. Tämän jälkeen ei ole mitään sellaista tapahtunut, joka vaikuttaisi komission johtopäätelmiin kesäkuun jälkeen, mutta kuten tiedämme, vasta ensimmäinen joulukuuta virallinen pyyntö voi tulla. Tämä on ensimmäinen mahdollinen hetki, jona yhdistynyt kuningaskunta voi ilmaista virallisesti halunsa tulla takaisin mukaan. Aluksi toimimme, tarkoitus oli tarjota lisäselkeyttä ja välttää ongelmia ensimmäinen joulukuuta. Samasta komissio on tehnyt kaiken mahdollinen sen, jotta se voisi tukea neuvostoa, jotta se pääsisi samantyyppiseen yksimielisyyteen Schengen-välineiden suhteen kun ei Schengen-välineiden suhteen on jo päästy. Mutta kuten valiokunta tietää, Schengenin puolen päätös vaatii yksimielisyyttä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tähän liittyvät siirtymävaihe toimien ja niissä seuraavien toimien osat, jotka yhdistyneen kuningaskunnan mahdollista tulevaa osallistumista koskettavat tiedonvaihdon alla. Tämä itsessään on jotakin, mistä ensimmäinen joulukuuta tulee päättää. Mahdollisen tulevan päätöksen valossa komissio on jo tehnyt arvioita seurauksista. Yhdistynyt kuningaskunta on jo saanut 1,5 miljoonaa euroa arviolta rahoitusta sopimusta silmällä pitäen tämä ei toteudu, ellei yhdistynyt kuningaskunta Prym-sopimukseen osallistu. Mutta tämä oli siis epävirallisempi sitoumus. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää välttää operatiivista katkosta rikosoikeudellisessa ja poliisitoiminnassa. Tässä ehdotuksessa on mukana myöskin lauseke, joka tarkoitus on välttyä riskeiltä, joita tällainen hetkellinen katkos voisi aiheuttaa eräiden jäsenmaiden kohdalla – niiden suhteen meillä on rajattu siirtymävaihe eh, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Olemme eh, puhuneet seitsemästä päivästä ja tämän jälkeen ehm, yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen ehm, voi astua voimaan ensimmäinen joulukuuta yhdistynyt kuningaskunta tulee antamaan tiedon niistä toimista, joihin se haluaa osallistua. Komissio tulee antamaan ei-Schengen toimiin liittyen vihreän valonsa ja neuvosto päättää sitten Schengen toimista. Luonnollisesti nämä ovat tärkeitä seikkoja kansalaisten turvallisuudelle yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta myöskin koko Euroopan unionin alueella. Ja tähän liittyy paljon käynnissä olevia oikeudellisia arkaluontoisia seikkoja. Pöytäkirjan 36 mukaisesti me olemme laatineet kaikkein mahdollisimman laaj- laajan listan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toimien suhteen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ilman, että tämä vaikuttaisi varsinaisesti akiihin komissio ja neuvosto ovat tehneet kaiken mahdollisen, että voisimme äh, ratkaista jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä joulukuuta olemassa olevia epäselvyyksiä. Luonnollisesti ensimmäinen joulukuuta yhdistyneen kuningaskunnan rooli on kertoa halustaan liittyä uudelleen näihin 35 mm, toimeen ja neuvosto kertoo sitten Schengen-alueen toimiin liittyvän päätöksensä. Kiitos niin yksi syy siihen, että parlamentti tarkastelee tätä asiaa, ei ole ainoastaan muodollinen vaatimus, vaan tämä vaikuttaa paitsi UK myös, moniin, myös muihin jäsenvaltoihin. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtajavaltion edustajalle Kolombolle, ennen kuin annan muille puheenvuoron Kolombo. Kiitoksia puheenjohtaja. Sekä te että komissio jo kerroitte aika kattavasti tilanteesta, joten minä rajoitun puhumaan vain muutamista lisätiedoista. Sen työn jälkeen, jota Kreikka puheenjohtajavaltiona teki, ja mikä mahdollisti sen, että saatoimme valmistella tätä asiakirjakokonaisuutta ja sen teknistä puolta, niin Italia on jatkanut työtä tarkoituksemme on se, että voisimme taata sen, että UK voi osallistua oikeus- ja sisäasioihin jatkossa, aivan kuten komissiokin jo tässä selitti. Meillä on ollut Italian puheenjohtajakaudella neljä työryhmän kokousta, viides järjestetään huomenna. Ja keskustelut käydään joko ministeritasolla, neuvostossa, seuraavassa neuvoston kokouksessa. Italia puheenjohtajavaltiona pyrkii helpottamaan mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksen aikaan saamista. Olemme tietoisia siitä, että monet jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita näkemään <clears throat> poliittisen yhte, yhteisymmärryksen tai sopimuksen toteutuvan ensimmäinen 12 mennessä niin, että eri päätökset voidaan muodollistaa ja me loppuun saakka pyrimme tekemään työtä, jotta voimme välttää minkäänlaisia juridisia tai toiminnallisia aukkoja. UK työskentelee tällä hetkellä myös kahdenvälisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa, sellaisten, jotka ovat ilmaisseet epäilyksiään. On ilmaistu tiettyjä varaumia, mutta ne melkein kaikki on jo saatu hälvennettyä. Enää yksi on jäljellä. Ja toivottavasti tämä viimeinenkin varauma voidaan poistaa mahdollisimman pian niin, että että ollaan ensimmäinen 12. valmiita saamaan aikaan se sopimus, josta komissiokin juuri pyysi, ja se tehdään siis yksimielisesti Schengen-asioissa. On totta, että päätöksemme koskee vain Schengen-asioita, mutta jäsenvaltiot ovat myös sitä mieltä, että tätä <clears throat> koko asiaa täytyy käsitellä kokonaisuutena, koska sopimuksen täytyy olla kattava ja sen täytyy tyydyttää kaikkia jäsenvaltioita. Tässäpä kaikki, kiitos. Thank you very much, Mr. Colombo. Okay, let's go straight to um, our members and uh, please indicate if you want to speak, Mr. Batten. Okay, we begin um, with um, Mr. Kirkhope, Timothy. Uh, Puheenjohtaja, minä voin puhua tästä nyt aivan lyhyesti. Mielestäni kuulimme äsken erittäin hyödyllisen kuvauksen siitä, missä asiassa nyt mennään, ja toivoisin, että asia saataisiin päätöksen mahdollisimman pian. Ja ottaen huomioon nämä eri pöytäkirjat ja eri alat, joista nyt on keskusteltu. Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisen yhteistyöhön palaamisen suhteen re-opt-in. Ja kun ajatellaan näitä hyvin kattavia aloja, kuten esimerkiksi poliisiyhteistyö sekä vaikkapa Europolin kaltaisten organisaatioiden työ. Sitten tuo Prymin sopimus. Tämä tietenkään ei ole asia, jota täytyy lopullisesti päättää ennen vuotta 2015, mutta nythän tämä prosessi etenee ja kyllä neuvotteluilmapiirikin on hyvin tärkeä ja tässä katsotaan tietenkin nyt sitten noita ensi vuoden neuvotteluja. Ainut asia, joka minulla oikeastaan on tässä lisättävänä, minä itsehän suhtaudun tähän hyvin myönteisesti, niin ainut lisäys olisi minun puoleltani se, että tuossa neuvottelujen mittaan, keskustelujen mittaan Eh, jotkut eh, eh, reunahuomautukset, joita monet jäsenvaltiot, muut jäsenvaltiot ovat tuoneet esiin mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa näillä aloilla, ovat olleet siinä määrin tai siinä mielessä hankalia, että kun kolmas pilari ikään kuin kaadettiin, vuotta 2009, niin tässä on koko joukko toimia, joita ei ole uudelleen tarkasteltu hyvin pitkään aikaan. Ja näin ollen minun ymmärtääkseni useat jäsenvaltiot ovat nostaneet esiin aloja, joilla haluaisivat lisää kehitystä tai muutosta nykytilanteeseen. Ja tämä aivan varmasti vaikuttaa meidän valiokuntammekin työhön ettemme jää tuonne 1900-luvulle, vaan pääsemme ihan 2000-luvulle näissäkin asioissa. Ja toivon, että nämä 35 alaa, ähm, opt-in-alaa, äh, säilytetään hyvin selkeinä ja että keskitytään nyt niihin. Ja nämä reunahuomautukset, joita muilta jäsenvaltioilta on tullut, äh, tulee sitten käsitellä ajallaan eri, erikseen erillään. Luonnollisesti meidän valiokuntamme tuossa prosessissa mukana sitten ajallaan. Joten haluan mielelläni tämän asian nyt saattaa päätökseen, mitä pikimmin kiitän näistä tiedoista, joita saimme. Ja ystävämme Lontoossa siellä kotipuolessa tietenkin sitten mm, meidän parlamentissamme pohtivat asiaa ja toivon, että eivät nyt sitä turhaan viivyttele. Kiitos. Next is Kiitoksia seuraavaksi Sofia Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä tämän aamun keskustelusta, koska minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Ja komissiota haluan todella kiittää tästä alustuksesta. Tosin täytyy huomauttaa, että minua ei miellyttänyt tapa, jolla komissio tiedotti parlamentille asiasta, siis tuo kirje pääsihteeri Vellelle. Minun mielestäni komission tehtävä on tiedottaa asioista parlamentille poliittisella tasolla ja oletan teidän näin toimivankin jatkossa. Kun ajatellaan näitä asioita menneisyydessä tai aiemmin, niin olen kyllä aika surullinen siitä, että eh, jäsen valtioilla voi olla opt-out-mahdollisuus näinkin tärkeillä yhteisen politiikan aloilla. Minä, minä ainakin kovasti olen sitoutunut sisämarkkinoihin, avoimiin rajoihin, vapaaseen liikkuvuuteen, mutta tämä kyllä merkitsee myös rikollisten vapaata liikkuvuutta. Eikö sitten rikoksen torjunnankin pitäisi saada liikkua vapaasti, eikä kädet sidottuna selän taakse. Joten kyllä minun mielestäni, ihan niin kuin Timothy sanoi, meidän tulisi myös vahvistaa ja parantaa turvallisuuden vapauden aluetta, eikä suinkaan sitä murtaa. Joten kyllä tässä mielestäni on olemassa vaara ja kyllä tunnustan, että komission neuvosto ovat nyt pyrkineet johdonmukaisuuteen näillä politiikan aloilla, joita tämä kyseinen asia nyt koskee. Pari kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin ymmärrän tuosta neuvoston puheenvuorosta, että neuvosto mahdollisesti keskustelee näistä Schengen-ulottuvuuksista ja että tässä on yksi varaus tai varauma jäljellä. Ensinnäkin läpinäkyvyyden nimissä haluaisin tietää, että kuka mutta me puhumme täällä julkisesti. Kyllä me tietenkin voimme eh, tulla kysymään tätä teiltä kuiskutellen eh, salin takaosassa, mutta tämän eh, keskustelun tulisi olla avointa. Ja myös tuomioistuin on päätöksessään todennut läpinäkyvyyden merkityksen ja tärkeyden. Eli kuka siellä jarruttelee? Ja sitten toinen asia, päästäänkö, päästäänkö, miten näistä äh, varauksista päästään, lahjotteko heitä vai <laughs> miten saatte heidät kääntämään kelkansa? Haluaisin ymmärtää paremmin, että miten se siellä neuvostossa sitten toimii. Ja minun ymmärtääkseni myös ähm, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti tulee toimittamaan äänestyksen tästä. Timo ymmärsinkö oikein? Juu. Eli olisi myös uteliaasti tietämään, minkälaista keskustelua siellä käydään ja mitä perusteluja puolin ja toisin. Kysymys komissiolle. Ehdotatte, että johdonmukaisuuden nimissä kolme uutta asiaa otetaan tähän luetteloon. Ja haluaisin kuulla, miten tämä sitten toimii. Onko yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksynyt tämän ehdotuksen lisäyksistä? Ja, ja sitten olen utelias kuulemaan, että niin, Euroopan parlamentissa kaikki me äänestävät kaikista aiheista, myös aiheista, kuten vaikkapa euroalue, jotka eivät koske kaikkia maita. Miten tämä toimii neuvostossa? Minkälaiset äänestysjärjestelyt siellä neuvostossa on näistä asioista? Ja sitten viimeinen käytännön kysymys tai pyyntö oikeastaan tässä on siis luettelo toimista, nämä opt-back-in toimet, joissa yhdistynyt kuningaskunta mm, palaa yhteistyöhön. Hyvä niin, mutta haluaisin myös luettelon niistä aloista, joissa yhdistynyt kuningaskunta ei palaa yhteistyöhön. Eli voisitteko myös tämän luettelon meille toimittaa? Kiitos. Vai. Kiitoksia Sofi siitä, että laajensit tätä keskustelua. Kyllä, brittiparlamentissa tästä tullaan keskustelemaan ja äänestämään joko tällä tai ensi viikolla. Avoimuuden nimissä pyydän neuvostoa ehkäpä yksilöimään tämän maan. Olisi hyvä, jos voisimme yksilöidä, jos voisitte kutsua nimeltä Espanjaa seuraavassa puheenvuorossanne ja sen jälkeen voimme sitten toteuttaa avoimuutta. Jan Albrecht. Thank you, Chair. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että olen täysin samaa mieltä siinä, että ilman täydellistä tarkastelua tässä on vaikea tehdä päätöstä. Olemme siirtyneet eteenpäin Lissabonin sopimuksen ajoista ja perusoikeuskirjasta ja siksi olisi ehkä jopa tarpeen vetää johtopäätöksiä tietyistä opt-outeista. Mielestäni ei voi olla niin, että yhteistyötoimissa sellaisessa kuten pidetysmääräyksessä tai tutkimusmääräyksessä on opt-out ja toisaalta sitten opt-in muissa direktiiveissä tai mahdollisuus luoda suojalausekkeita. En usko, että tällainen tulee toimimaan. Parlamentin täytyy vetää tästä johtopäätöksiä joko niin, että toteamme, että meillä on täysin erillinen alue, tai että päätämme, että tämän pitäisi olla komission vallan alaa, niin että tiettyjä perusoikeusasioita täytyy toteuttaa niin, että niistä ei voida, esimerkiksi oikeusvaltio ähm, tai perusoikeusseikoista ei voi jättäytyä toimijan ulkopuolelle. Minä myöskin odottaisin, että komissio tarkastelisi hyvin tarkasti sitä, kuinka pitkälle äh, opt-in ja opt-out tai äh, siinä, ettei tule mukaan yhteistyöhön. Kuinka paljon tämä aiheuttaa ristiriitoja ähm, perussopimukseen katsoen? Minä en usko, että oikeuden äh, käytännölliseltä kannalta, tai en usko, että oikeudellisesti tämä olisi perussopimuksen kanssa linjoilla. Ja sen tapa, kuinka Euroopan unioni toimii tai oikeudellinen yhteistyö toimii, en usko, että tämä olisi mahdollista. Tämä pitäisi hyvin selkeästi arvioida ja meillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus turvautua äm, perussopimuksen rikkomusmenettelyyn, äh, jos äh, tällaiset äh, toimet ähm, vaarantavat perusoikeus, perussopimuskysymyksiä. Sitten vielä yksi puhuja, Baatin, Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Eli otetaan tämä viimeinen. Chairman, uh, perhaps if I can reassure Ms. Inver Kiitoksia. Niin, Infeld oli huolissaan rikollisten vapaasta liikkuvuudesta. No, meillä on raiskaajia, pedofiileja, järjestäytyneen rikollisuuden edustajia, jotka voivat ihan vapaasti siirtyä maasta toiseen. Niin minäkään en keskeyttänyt tietoja, joten älkää te minua. Niin, Infeld ja muut pyysivät yleiskatsausta tästä opt-in, opt-out-asiasta. Minä äh, laadin yhden jo tammikuussa, se löytyy verkkosivulta, niin siinä on yksityiskohtaisia analyysejä asiasta. Muistuttakaa me nyt itseämme, mistä oikeastaan on kyse. Tässä on kyse juridisesta instrumentista ja instituutiosta, joka menee Englannin lain yli. Englannin laki kehitettiin kahdeksan, kahdeksisen vuosisataa sitten. Sen periaatteena on äh, <clears throat> saattaa rikolliset vastuuseen ja suojella viattomia ihmisiä. Ja tämä nyt tällä lainsäädännöllä tuhoutuu tämä periaate. Kerronpa hiukan keskustelusta alahuoneessa. Kyllä, me edelleenkin kuvittelemme, että olemme yks, itsenäinen valtio. Ja David Cameron toimii aika viisaasti juuri ennen täytevaaleja. No 29. lokakuuta hän sanoi, että hän oli saanut aikaan melkoisen vallan siirron takaisin UK näiden toimien optautin <clears throat> avulla. Nyt nämä 35 välinettä ovat erittäin tärkeitä. Hän sanoi, että ihmisiä ei voida luovuttaa asiasta, joka ei ole uk rikos. Hän sanoi, että brittituomarit voivat tarkastella eurooppalaista pidätysmääräystä, siihen liittyviä vaatimuksia. Hän sanoi, että ihmisiä ei voida olla pidätettynä liian pitkään vieraissa maissa. Yksi kerrallaan. Ensinnäkin tämä päätös optata out sadasta toimesta eivät, ei ole kauhean tärkeä. Nämä toimet ovat aika vähäisiä. Ne ovat, ei, ei tässä itse asiassa ole minkäänlaista optin Mm. auttia sellaisista toimista, jotka eivät olisi relevantteja. Ja kun ajatellaan tätä opt-out ja opt-in asiaa, niin ei se johda mihinkään vallan takaisin saamiseen. Se saattaa johtaa vallan siirtymiseen päinvastaiseen tilanteeseen. Hän sanoi, että meidän luovutuspäätöksiämme Siis luovutuspäätöksiä ei voida toteuttaa, jos rikosta ei pidetä rikoksena UKssa, mutta se pätee vain silloin, jos rikosta ja osa siitä on tehty UKssa. Jos se on tehty UKn ulkopuolella, asia on toinen. Ja mitä tulee eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, niin ei se liity, se liittyy tiettyihin syytöksiin. Englannin lain mukaisesti ihminen voidaan viedä oikeuteen ainoastaan tiettyjen rikossyytteiden perusteella. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaan on 32 rikos kategoriaa, kuten petos ja, ja rahan kähmyminen. Mutta ei näitä henkilöitä voida UKssa syyttää, jos kavallus oli kyseessä, jos ei ole riittävästi näyttöä englantilaisessa lainsäädännössä. Ja kun puhutaan tästä luovutuskysymyksestä, niin siinähän saattaa käydä niin, että ihminen luovutetaan toiseen maahan sen vuoksi, että hän on kähveltänyt polkupyörän. Mielestäni en tiedä, onko niin kauhean hyvä asia. On aika huono asia, jos ihminen luovutetaan maasta pienen rikkeen takia, mutta onko sekään hyvä, jos hänet luovutetaan maasta ilman minkälaista näyttöä? Ja mannermaisessa oikeusjärjestelmässähän meillä on aivan erilaiset tutkinta käytänteet, niin kun henkilö on pidätetty, niin meillä ei ole mitään takeita siitä, kuinka kauan häntä pidetään pidätettynä. Eli koko jutun pointti on se, että tässä me korvaamme vuosisatoja vanhan äh, oikeusjärjestelmän äh, vieraalla, epäreilulla, epäoikeudenmukaisella järjestelmällä. Ja tällä tavalla me annamme Euroopan tuomioistuimelle äh, oikeudenkäyttövaltaa ja otamme sen pois itseltämme. Ja tämä on pysyvää. Me korvaamme oikeusvaltion EUn ideologian vallalla. Ja minä äänestän ei tälle kamalle. Wasn't, um, eager for you to stop, to stop niin en minä halua äh, demokraattista keskustelua nutistaa, vaan haluan antaa kaikille saman verran puheaikaa. Te ylititte puheaikanne. Sofi, oliko sinulla työjärjestyspuheenvuoro? Yksi virke vaan. Haluaisin äh, arvon kollegaa muistuttaa hän puu viittasi siihen, että UK pakotetaan vierasta ulkomaista lainsäädäntöä, mutta haluaisin muistuttaa, että UK hallitus ja MEPit ovat olleet mukana päätöksenteossa. Ei tämä nyt mitenkään ulkomaista ole ja pakotettua. niin, kiitoksia, että muistutitte tästä. Uh, en halua nyt aloittaa keskustelua tästä asiasta. Eihän tämä niin hyvät kollegat, olkapas nyt kunnolla. En halua aloittaa vuoropuhelua tästä asiasta. Juu, kiitoksia Sofi tästä avustasi. No niin, tässä varmasti nyt saatiin keskustelu päätökseen. Annan puheenvuoron takaisin komissiolle ja neuvostolle tässä järjestyksessä niin, että voitte vastata niihin kysymyksiin tai kommentteihin, joita kuultiin, ja voitte tehdä johtopäätöksiä. Thank you very much. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä sananen näistä numeroista vielä ja sitten siitä, että missä mennään ensimmäinen joulukuuta. Ensinnäkin tulee korostaa, että komission kanta on se, että me olemme kesäkuussa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa saavuttaneet yhteisymmärryksen siihen tehtävään, joka meillä sopimuksen mukaan oli, siis ei liittyen ei Schengen puoleen ja Schengen puoleen tässä asiassa. Ja meidän mielestämme tämä on ihan hyvä kokonaispaketti, mitä tulee meidän sopimusvelvoitteisiimme ja luotan kyllä tähän. Tietenkin asiassa on myös laajempi kuva, mutta tällaisen tehtävän me sopimuksen perusteella saimme. Mitä tulee näihin äh, numerotietoihin, tässä oli neljä välinettä, joiden, jotka komissio katsoi haluavansa lisätä tähän luetteloon, jonka yhdistynyt kuningaskunta alun perin meille oli toimittanut. Me keskustelimme tästä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja äh, saimme aikaan sopimuksen. Tässä oli kolme liittyen Europoliin ja yksi ähm, oikeusyhteistyöverkostoon nämä neljä siis yhteensä, äh, usein äh, numeroihin jotenkin lukkiudutaan, mutta erityisesti nyt äh, siitä syystä, että joka kerta kun lainsäätäjät hyväksyvät Lissabonin puitteiston mukaisen päätöksen, se ikään kuin tulee mukaan tähän entisen kolmannen pilarin luetteloon. Ja tässä näin ollen tuli hiukan muutoksia näihin numerotietoihin. Ikään kuin siksi ehkä voi tulla sellainen vaikutelma, että nämä numerot eivät ihan täsmää. Esimerkiksi eurooppalainen tutkimusmääräys – Tämä liittyi puitteiston äh, tai puitepäätökseen äh, liittyen todisteiden jäädyttämiseen ja niin edelleen. Ja tämä tuli luettelo automaattisesti. Siksi nämä numerot ehkä vaikuttivat hiukan kummallisilta tai hassuilta. Mutta on tärkeää, että meillä on kuitenkin selkeä käsitys yhteisön säännöstön soveltamisalasta kaiken kaikkiaan. Ja tämän tiedämme sitten joulukuun ensimmäinen päivä lopullisesti. Tuolloin todella sitten tiedetään, missä tarkalleen ottaen mennään. Ja matkalla tuohon päivämäärään tai tuohon hetken me teemme työtä Äh, myös neuvoston sihteeristössä. Ja ensimmäinen joulukuuta meillä on sitten ihan selkeä luettelo siitä, että mitkä äh, yhteisön säännöstön äh, kysymyksistä tämän siirtymäkauden päätteeksi niin kutsutusti normalisoidaan. Ja ihan menettelytavallisesti, luonnollisesti otan pyyntönne huomioon ja palaan asiaan. Kiitos. Neuvosto. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Vastaisin Intveltin kysymykseen. Te jo puhuitte siitä maasta, jolla on tämä viimeisin varaume. Tässä on kyse pitkästä keskustelusta, jota käytiin viime viikkoina. Monet jäsenvaltiot ovat ilmaisseet aiemminkin jo epäilyksiä ja varaumia lähes kaikki. Ja nyt on vielä tämä yksi jolla on varauma. Se itse asiassa koske Schengen-asiaa, vaan se koskee non-Schengen-asiaa. Ja toivomme, että tämä Britannian tapaus saadaan ratkaistua aivan kuten kävi ilmi siitä Britannian ilmoituksesta, joka esitettiin ulkoasian neuvostossa. Tässähän on kyse siitä, että halutaan varmistaa tietty vastavuoroisuus tämän asian hoidossa. Joten, kuten te kaikki tiedätte, niin me emme ole vielä tätä viimeistä varaumaa saaneet poistettua. Me toivomme, että se voidaan poistaa piakkoin, mutta me emme vielä voi siitä lopullista sanaa sanoa, mutta olemme luottavaisia sen suhteen, että se poistetaan. Thank you very much. Um, yeah, it was... Kiitoksia kovasti. Niin, eihän se ollut itse asiassa Intvelt, joka nimesi tämän maan, vaan minä. Mutta jos kukaan muu kollega ei nyt halua käyttää puheenvuoroa, niin voimme saattaa päätökseen tämän keskusteluun sanomalla, että tietenkin parlamentin kiinnostus tätä asiaa kohtaa liittyy näihin juridisiin kommervenkkeihin, mutta jäsenet ovat tietysti ottaneet muitakin seikkoja esiin, korostaneet sitä, mitä UKssa on tapahtunut ja tapahtuu. Parlamenttina me valvomme jatkossakin tilannetta, koska sillä on vaikutusta, aivan kuten muutkin sanoivat, muihin jäsenvaltioihin ja niiden asioihin ja myös lainsäädäntötyöhön muilla alueilla. Mitä minun puheenjohtajana tulee, henkilökohtainen näkemykseni on se, että <clears throat> minä tuen opt-innia eurooppalaisen pidätysmääräyksen osalta ja muidenkin asioiden osalta. Tämä on tietysti henkilökohtainen näkemykseni. Eli tämäkin on nyt tullut sitten sanotuksi selväksi. Jos toki tietysti yritän olla niin neutraali puheenjohtajana kuin mahdollista, mutta tämä on minun näkemykseni ja minä tuen Britannian hallitusta tässä asiassa. Joten mennäänpä eteenpäin. Oliko teillä vielä, oliko Sofi sinulla vielä yksi avulias puheenvuoro? Uh, first... Ei, ei, minulla on vain pari pyytöä. Aluksi haluaisin toistaa se, mitä aikaisemmin sanoin. Haluaisin kokonaiskuvan asiasta. Ymmärrän, että komissio sanoo tekevänsä vielä töitä asian parissa, mutta varmaankin jotakin on melkein valmiina jo, kun asiasta pitäisi sopia neljän viikon päästä. Ja haluaisin kattavan katsauksen asiasta, jotta tietäisin, mitkä asiat ovat niitä, joissa yhdistynyt kuningaskunta on tulossa mukaan toimintaan ja mitkä tulevat jäämään ulkopuolelle. Olen Lord Battonin huomautuksesta kiitollinen harvoin virallinen hänen nettisivuillaan. Haluaisin virallisesti tämän tiedon saada. Sitten toinen kysymykseni. Mielestäni komission neuvoston pitäisi mm, tulla parlamenttiin, mieluiten täysistuntoon, kertomaan meille siitä, mistä on sovittu ja mitä keskustelussa nyt on menossa eteenpäin. Tämä on myös perustuslaillinen asia. Kyllä näistä puheenvuoroista oli apua ja ne ovat tulleet ymmärretyiksi. Apua niistä varmasti on komissiollekin, joten tämä on kirjattu. Kiitoksia näistä sanoista. Nyt voimme lopettaa tämän keskustelun. Kiitoksia kollegat. Mennään seuraavaan kohtaan ja kiitos Sofiin näistä puheenvuoroista. The next, um, the final item. Tämän aamun viimeinen kohta liittyy kirjalliseen ko- kysymykseen komissiolle kansallisen turvallisuuden määritelmästä. Ja meillä on täällä kyseessä työjärjestyksen 100, sääntö 130, jossa sanotaan, että suullisiin kysymyksiin täytyy vastata kuudessa viikossa. Jos näin ei tapahdu, niin otamme tämän kysymyksen valiokunnan esityslistalle. Sophie Intveld esitti kysymyksen 27. elokuuta 2014 ja komissio vastasi vasta 16. lokakuuta, eli yli kuuden viikon kuluttua. Joten Sofiin pyynnöstä asetan tämän esityslistalle. Saat puheenvuoron, Sofi. Uh, yes, thank you, chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. No tämä on kyllä aika helppo juttu. Sinänsä mehän hyväksymme hyvin paljon lainsäädäntöä, monenlaisia toimia, jotka kaikki viittavat myös kansalliseen turvallisuuteen. Harvoin tätä sen kummemmin pohdimme, mutta minä haluaisin tietää, mikä on komission määritelmä kansalliselle turvallisuudelle, siis se määritelmä, jota komissio soveltaa. Minä kysyin komissiolta tätä. He vastasivat mm, myöhässä todeten, että heillä ei omaa määritelmää ole, että tämä on jäsenvaltioiden asia. Tämä minua kyllä yllättää, koska jos komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia, Perustuen kuitenkin määritelmään kansallisesta turvallisuudesta ja kansallinen turvallisuus saattaa olla näiden ehdotusten ytimessä. Ja me emme kuitenkaan sitten tiedä, mitä kansallinen turvallisuus on ja minkä maan kansallinen turvallisuus on määritelmän pohjana. Tätä ei ole mitenkään määritelty. Mielestäni ei riitä, että jäsenvaltiot tämä määrittelevät, koska me hyväksymme lainsäädäntöä, joka koskee koko Euroopan unionia. Ajatellaan vaikkapa turvasatamaa. Tästähän on päätetty komissiossa yksinomaisesti ja esimerkiksi turvasatama säännöstö sisältää eksplisiittisesti myös kansallisen turvallisuuden. Miten jäsenvaltiot voivat määritellä tämän hyväksyessään vaikkapa turvasataman ja kieltäytyessään sitten poistamasta tätä, jos oikeaa määritelmää ei ole olemassa kansalliselle turvallisuudelle. Kansallista turvallisuutta käytetään esimerkiksi, kun määritellään soveltamisalaa muulle lainsäädännölle. Eli tämä on avainkysymys. Mielestäni on aivan järkyttävää, että meillä ei ole minkäänlaista yhteistä määritelmää kansalliselle turvallisuudelle. Haluaisin vastauksen. Kiitos. Okay, so um, Kuullaanpa, mitä komissio sanoo tästä määritelmästä, joka koskee kansallista turvallisuutta. Ne kollegat, jotka ehkä aprikoivat tätä abstraktia asiaa, niin tämähän liittyy aika moniin lakiteksteihin. Eli me tarvitsemme määritelmän kansallisesta turvallisuudesta, koska se on punainen lanka monissa teksteissä ja monissa keskusteluissa ihan vaan siltä varalta, että kollegat ihmettelivät, miksi täällä nyt niin vastausta peräänkuulutetaan. Komission oikeudellinen yksikkö, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Me pahoittelemme sitä, jos viivästymistä on tapahtunut tähän ähm, arvoisan jäsenen kysymyksen vastaamisessa. Mitä tulee sen sisältöön, kansallinen turvallisuus on termi, joka esiintyy e, sopimuksessa Euroopan unionista artiklassa 4 ja se myöskin sisältyy moniin lainsäädännön osiin. Jos jokin Euroopan unionin lainsäädännön termi ei viittaa nimenomaisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Se on autonominen termi, jolla on riippumaton itsenäinen tulkinta, joka riippuu lopulta tuomioistuimen tulkinnasta. Me emme mielestäni voi sanoa, että tämän termin määritelmä on jätetty jäsenmaiden harkinnan alle. Luonnollisesti artikla 4 sopimuksessa Euroopan unionista viittaa velvollisuuteen, joka jäsenmailla on turvata kansallinen turvallisuus, mutta tämä on autonominen termi. Ja monet sekundaarisen lainsäädännön osat heijastelevat tätä eh, unionin toimivallan luonnollista rajaa kysymyksissä. Komission vastaukseen liittyen komissio hyvin yleisesti viittasi tähän käsitteeseen kansallista turvallisuudesta ja siksi kieltämättä vastaus on melkoisen yleisluontoinen luonnollisesti, kuten mainittua, neuvost- komission on velvollisuus vastata parlamentille kaikkiin lisäkysymyksiin tarkentaen tämän käsitteen luonnetta esimerkiksi liittyen ähm, sekundaariseen lainsäädäntöön. Kiitoksia. Quickly. Kiitoksia Sofille vielä nopeasti puheenvuoro. I'm opening. Sä ehkä nyt kyllä avaan varsinaisen äh, Pandoran lippaan mutta siihen siinä on kyllä aika paljon nyt sisältöä tulossa ulos. Ja mitä enemmän ne saavat happea, niin ei tiedä kuinka tässä käy. Mielestäni tämä on avainkysymys. Ja tämänkaltainen keskustelu ei mielestäni kyllä nyt ole asian merkityksen tasalla. Kun ajatellaan kansallista turvallisuutta jäsenvaltioiden alueella. Tietenkin ne huolehtivat siitä itse ja niin sen määritelmä kuuluu niille. Mutta kansallisen turvallisuuden alla meillä on koko joukko lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka antavat myös pohjaa poikkeukselle eri säännöistä, esimerkiksi poikkeuksille liittyen kansalaisoikeuksiin ja niin edelleen. Ja jos meillä on poikkeuksia perusoikeuksiimme, poikkeuksia, jotka pohjautuvat kansalliseen turvallisuuteen, niin meidän täytyisi tietenkin saada tietää, mitkä nämä syyt ovat. Ja jos te käytätte mm, käsitettä, joka määritellään eri tavoin paitsi kautta EUn myös niissä maissa, joiden kanssa meillä on kansainvälisiä sopimuksia, tästä syntyy ongelma. Meillähän on äh, sopimuksia, joissa todetaan, että kansallisen turvallisuuden nimissä asiaa voi tulla poikkeuksia, mutta minkä maan kansalliseen turva- turvallisuuteen liittyen vaikkapa Yhdysvaltojen kanssa on sopimuksia pankkitietojen välittämisestä ja he antavat meille ää, äh, turvalausekkeita, mutta sitten nämä turvalausekkeet astuvat voimasta kansallisen turvallisuuden nimissä. Siis Määritteleekö näin ollen Yhdysvaltain kansallinen turvallisuus sitä, milloin Euroopan laki on voimassa ja milloin ei? Minä haluaisin tämän todella tietää. Ajatellaan nyt ihan käytännön tapausta. Komission esimerkiksi täytyy antaa määritelmä turvasatamasta. Komissio päätti, mikä on turvasatama. Ei jäsenvaltiot, ei Yhdysvallat, ei parlamentti, vaan komissio. Ja jos komissiolla on näinkin tärkeää lainsäädäntöhanke käynnissä ja komissio itse päättää määritelmästä, niin täytyisi olla täysin selvää, mihin komissio perustaa toimensa. Mielestäni meidän puheenjohtaja tulisi jatkaa tätä keskustelua ja vaatia oikeudelliselta yksiköltä, komission oikeudelliselta yksiköltä kirjallista kattavaa vastausta. Ja mielestäni voisimme kysyä samaa neuvoston ja parlamentinkin oikeudellisilta yksiköiltä, koska nämä kolme toimielintä yhdessä tekevät lainsäädäntöä jatkuvasti. E, vaikka tässä todettaisiin, että määritelmä, niin kuin sitä sovelletaan jäsenvaltioissa, mutta Tämäkin helpottaisi kansalaisten ymmärrystä siitä, missä mennään. Muistuttaisin kollegoita vain siihen, että NSA-tutkinnan yhteydessä sovimme siitä, että kansallisen turvallisuuden määritelmä on erittäin tärkeä koska perussopimusten mukaisesti kansallinen turvallisuus on artiklan 4 mukaan jäsenvaltioiden oma asia, mutta silloin kun puhutaan jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, niin siitä tuleekin, moni, tilanne mutkistuu, siitä tulee harmaata aluetta. Ja silloin tilanne on paljon hankalampi todellakin, koska me tarvitsemme selkeyttä asiaan, ja olemme toki kuulleet, mitä oikeudellinen yksikkö on sanonut, mutta me tarvitsemme vielä yksityiskohtaisemman kannan. Olen yhtä mieltä sinun kanssasi siitä, että asiaa täytyy käsitellä vielä paljon yksityiskohtaisemmin, joten avasit tässä osittain jo Pandoran lippaan. Ja haluatko sinäkin käyttää vielä puheenvuoron, Jan? I just uh, come back on the... Minä tässä palaisin... Um yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Minulla olisi aika paljon niitä ja haluaisin tässä erityisiä kysymyksiä esittää, sillä aina on hiukan epäselvyyttä asioista, jos kansallinen turvallisuus terminä Euroopan unionin lainsäädännössä tekstissä voi viitata vain Euroopan unionin jäsenmaan kansalliseen turvallisuuteen? Siis onko näin? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja toisekseen eh, sovellusalaan liittyen, mitä eh, voitaisiin kattaa tällä, kun oikeudellisia tekstejä laaditaan? Kattaako tämä uusi tulkinta tai voiko se, kattaa myöskin taloudelliset intressit? Tai voisiko se kattaa vakoilun? Onko toisten jäsenmaisten, jäsenmaiden äm, hallinnon vakoilu tätä alaa? Vain täsmennyksiä. Uh, Aivan. Mihin määritelmän kanssa ollaan menossa? Tarvitsemme pidempää keskustelua, koska sillä on sel- syvällisiä vaikutuksia. Eli vastauksen tarvitsemme, jotta pääsemme eteenpäin. Niin Monika, sinullakin oli vielä puheenvuoropyyntö, ja sitten voin, voimme ehkäpä vetää lankoja yhteen oikeudellisen yksikön toimesta. Puheenjohtaja, kollegat. Tällainen keskustelu on varmaan siitäkin syystä niin hankalaa, että tämä käsite kansallinen turvallisuus on myös riippuvainen yhteydestä, Eli kun äh, esimerkiksi terrori-isku on jo tapahtunut, kansallinen turvallisuus nähdään määritelmissäkin hiukan toisin kuin pari-kolme kuukautta ennen terroriiskua. Eli täytyisi miettiä tätä eh, tämän käsitteen rajaamista jotenkin niin, että siitä tulisi myös käsin kosketeltavampi, mutta kysymys todella on siitä, että kansallinen turvallisuus ja sen määritelmä ja sen käsittely eh, vaihtelee sen mukaan, minkälainen turvallisuustilanne on ja myös sen tilanteen mukaan, missä eri viranomaiset kulloinkin ovat ja joutuvat näin ollen sopeuttamaan oman toi, omat toimensa ähm, tilanteeseen kentällä tai uhan tasoon. Uskon, että tulee olemaan hyvin vaikea löytää yksi määritelmä kansalliselle turvallisuudelle määritelmä, joka kattaisi kaikki mahdolliset tilanteet. Yeah, I mean, I... Olen yhtä mieltä. Me olemme nyt menossa keskusteluun EUn sisäisestä turvallisuusstrategiasta ja jos me niin aiomme tehdä, niin on muistettava, että EUn jäsenvaltiot käyttävät EUn välineitä ja on ymmärrettävä, mikä on kansallinen turvallisuus, mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Tämä on erinomainen kysymys ja hieno mahdollisuus. Haluatko sinäkin vielä käyttää puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että Sofi toi tämän asian esiin. Tässä kontekstissa kansallista turvallisuutta käytetään tekosyynä. Usein ei vain kun tarkastellaan lainsäädäntöä, mutta myöskin käytänteissä, jotka vaarantavat äh, ilmaisuvapauden esimerkiksi, äh, median vapaudet. Keskustelimme Unkarin tilanteesta hiljattain esimerkiksi. Siellä olemme nähneet äh, tämän tyyppisiä ilmiöitä, mutta näin voisi tapahtua muissakin maissa. Mielestäni on siis tärkeää, että kun keskustelemme asiasta, määrittelemme tarkemmin sen, mikä ei ainakaan ole kansallisen turvallisuuden alaa kun tarkastelemme vapauksia, poliittisia oikeuksia ja niin edespäin, meidän pitää hyvin selkeästi ilmaista se, äh, koska äh, kansallista turvallisuutta ei voi käyttää tekosyynä. Mikään hallitus ei voi käyttää sitä syynä mm, ihmisten oikeuksien ja vapauksien rajoittamiseksi. Kyllä, niin tässähän on mainittu myös poikkeukset <clears throat> kansallisen turvallisuuteen. No niin, jos täten saimme asian päätökseen vai emmekö? Jolie. I, I just thought that we... Minä ajattelin, että me emme voi tätä keskustelua päättää turvallisuuteen ja perusoikeuksiin liittyen keskustelematta tämän päivän eh, ajankohtaisesta kysymyksestä, nimittäin siitä, että kansainvälinen lehdistö julkaisi tiedon, jonka mukaan 340 ähm, kansainvälistä yritystä ei ole maksanut veroja äh, maissaan. Tämä vaarantaa hyvinvointia ja rajoittaa kaiken tyyppisiä toimia, äh, koska rahaa ei ole tämä, koskettaa luksen, buria ja myöskin koskettaa komission puheenjohtajaa. Tämä on erittäin suuri, tärkeä, ajankohtainen uutinen ja mielestäni valiokunnan pitäisi se ottaa huomioon. En tiedä, mitä sen suhteen voisimme tehdä. Ehkäpä koordinaattorit voisivat kokoontua ja tehdä töitä tämän parissa, valmistella päätöslauselman tästä asiasta. Uskoakseni tämä on nyt uutinen, joka on mediassa todella etualalla ja sillä on niin valtava vaikutus yhteiskuntaamme perusoikeuksiin. Ajatelkaapa lapsia. Minä luin artiklan, artiklin, joka kertoi Philadelphian tilanteesta muutama hetki sitten. Siellä on niin suurta köyhyyttä, että kolmas osa lapsista tuossa kaupungissa elää köyhyysrajan alapuolella ja tämä johtuu siitä, että Luxemburg toimii veroparatiisina, ja tämä liittyy näihin 340 sopimukseen, jota on tehty, kun Jean-Claude Juncker oli Luxemburgin pääministerinä. Tämä on asia, jota meidän pitäisi kyllä käsitellä. Kiitoksia. Niin, minäkin näin haastattelun aiheesta. Otan tämän asian koordinaattoreiden kanssa esiin. Niin, hyvät kollegat, näin saimme keskustelun päätökseen tästä asiasta. Nyt pyytäisin vielä oikeudellista yksikköä palaamaan erityisesti Albrechtin ja muiden esittämiin kysymyksiin. Onko meidänkin, sanonko, sanonko minä, että meidän oikeudellinen yksikkömme, tarkoitin komission oikeudellista yksikköä. Voitte puhua lyhyesti ja minä vedän sitten vielä langat yhteen, olkaa hyvä. Mr. President, honorable... Puheenjohtaja arvon jäsenet, haluaisin selventää sitä asiaa, että minä edustan täällä oikeudellista yksikköä tämän nimenomaisen parlamentaarisen kysymyksen osalta. No tämän niin haluaisin korostaa vielä kertaalleen ja viittaa myös siihen, mitä arvon jäsen äsken sanoi. Eli sanon, että kansallisen turvallisuuden käsitteen täsmällinen merkitys voi riippua tai vaihdella eri välineiden mukaan, mutta tämä edellyttää hyvin hienovaraista kunkin instrumentin analyysiä. Täytyy pohtia, mikä oli lainsäätäjän tahto tässä nimenomaisessa asiassa, joten en nyt voi tässä porautua yksityiskohtiin, mutta vaikka en niin teekään, niin voin todeta, että tällä käsitteellä on eri merkityksiä eri instrumenteissa. Ja ero on tehtävä myös sisäisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten välillä. Voin vain toistaa sen, minkä olen jo sanonut. Totta kai komissio haluaa vastata kaikkiin mahdollisiin kirjallisiin lisäkysymyksiin, joissa peräänkuulutetaan lisäselvityksiä. Tämähän on itsestäänselvä asia. Ja tietysti takarajojen puitteissa yritämme toimia. Mrs. Kaufman, did you want to speak? Haluaisitko sinä vielä käyttää? Jäinkö... Kiitos juuri nyt komission eh, edustajan vastauksen jälkeen haluaisin vielä todeta, että ehkäpä meidän eh, tutkimusyksikkömme voisi tehdä yhteen vedon eri määritelmistä, joita on paitsi Euroopan unionissa myös esimerkiksi YK piirissä. Ehkäpä voitaisiin tarkastella näitä kaikkia eri määritelmiä hyvin laajalti ja sitten tehdä jonkinnäköinen yhteenveto. Kiitos. That's an excellent Erinomainen ehdotus. Olin omassa päätelmässäkin aikonut sanoa samaa, mutta tepä ehditte ensin. Sofi, sinä voit tehdä johtopäätökset meidän puolestamme. Mitä ehdotat, miten mennään eteenpäin? Thank you. If basically... Kiitoksia. Komission oikeudellisen yksikön äskeinen sanoma tiivistettynä, emme tiedä mitä tämä tarkoittaa, me vain keksimme tämän sitä mukaan, kun etenemme. Sofi, Sophie tee päätelmiä. You know, we were supposed to... Meidän oli tarkoitus aloittaa keskustelu viisi minuuttia sitten. Nyt harvinaista kyllä emme ole edes myöhässä. Mutta ei tämä kyllä riitä. Minä en ole asianajaja ja lakimies, mutta olen oppinut näinä vuosina valiokunnassa eräitä asioita ja yksi niistä on se, että eh, jos ehm, oikeusvaltion periaate on se, että lainkäytön täytyy olla ennakoitavaa. Ja sitten jos sanotaan, että meillä on tällainen kansallisen turvallisuuden kestä, mutta emme oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa, me vain sovellamme sitä vähän tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeudenkäyttö ei ole ennakoitavissa jos kansallista turvallisuutta käytetään perusteena esimerkiksi väliaikaisesti tiettyjä oikeudellisia periaatteita jäädyttää, kuten kollega Holmaja sanoi, minä en ole eri mieltä tässä välttämättä, mutta tämän täytyy voida olla ennakoitavissa. Tietyissä tapauksessa kyllä, mutta minä haluaisin tietää, kuka tämän päättää. Kuka päättää siitä, koska tällaista pää- poikkeusta voidaan käyttää. Eli me edes tiedä, mikä määritelmä on, tai vielä pahempaa, jos meillä on lainsäädäntöä, jossa on ehkä 28 erilaista poikkeusta – tai vaikka vielä enemmän, sillä tämä saattaa liittyä vaikka Venäjän tai Kiinan tai Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuteen tai luo tietää kenen turvallisuuteen, niin ei tällaista voida hyväksyä. Minä en aseta kyseenalaiseksi sitä periaatetta, ja tiettyjä oikeudellisia mm, turvalausukkeita voi olla, tiettyjä poikkeuksia voidaan tehdä kansallisen turvallisuuden nimissä rajoitetuksi ajaksi, mutta meidän täytyy tietää, mikä on kansallisen turvallisuuden määritelmä ja mikä määritelmä on se, jota käytetään. Minä ehdotan nyt seuraavaa. Aivan aluksi haluaisin, sillä tässähän on yksi erityistapaus, johon viittasin, tämä turva, satama, tapaus, jossa komissio yksin päättää. Kukaan muu ei voi päättää. Komissio päättää, että jos turvasataman osalta on käytetty tätä määritelmää kansallinen turvallisuus, niin komissionhan on pakko tietää, mitä sillä on tarkoitettu lainsäädäntöön tehdessä. Tämän valiokunnan pitäisi täyttää tyhjentävää kirjallista vastausta pyytää kansallisen turvallisuuden määritelmälle turvasataman yhteydessä. Ja haluamme tämän vastauksen nopeasti. Ja toiseksi minä haluan, että komissio antaa meille laajemman määritelmän tai selvityksen siitä, kuinka käyttää käsitettä kansallinen turvallisuus oikeudellisissa aloitteissa – kyllä sitä on käytetty tähän mennessä. Tässä pitäisi olla jonkinlaista kuria. Tulevaisuudessa kaikki lainsäädännölliset aloitteet tai kansainvälisten sopimusten aloitteet, jossa on tämä termi kansallinen turvallisuus, niihin täytyy liittää määritelmä. Meillä on tässä vastuu. Ja ehdotan, että kaikki muut ehdotukset, jotka tässä tehtiin, että pyydämme, että oma oikeudellinen yksikkömme arvioisi tätä asiaa tai että muutoin saisimme lisätietoa. Hyviä ehdotuksia. Teemme näin. Pyydämme, että oma oikeudellinen yksikkönä puuttuu asiaan. Ja sitten käymme jatkossa yksityiskohtaisempaa keskustelua. Tämä oli hyvä keskustelu. Kyllähän Tämä on asia, joka esiintyy monissa direktiiveissä ja muissa laissa, joten me tarvitsemme määritelmän. Kiitoksia kollegat. Onko muita asioita? Ei ole muita asioita. Seuraava kokous. Niin, oliko teillä jotain? Please, yeah. Olkaa hyvä. Microphone. Microphone, Mikrofoni. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Pan przewodniczący wczoraj w czasie debaty o tym... Kiitos puheenjohtaja. Jos muistatte, teillä oli tiettyjä epäilyksiä eilen, kun keskustelimme terrorismista. Tehän tuolloin äh, rajoititte puheaikaamme. Vakuutan, että olette paitsi erinomainen puheenjohtaja, myös äh, hyvin mukava henkilö, mutta nyt Tämän todettua niin joudun kuitenkin palaamaan eilisen aamupäivän keskusteluun. Yksi kollega täällä käytti työjärjestyspuheenvuoron, hyökkäsi minua vastaan henkilökohtaisesti. Nyt haluaisin palata tuohon eiliseen hyökkäykseen. Kyllä, puheenjohtaja, yksi asia on tehtävä täysin selväksi me keskustelemme moraalista myös siitä, mikä on hyväksi ja mikä ei hyväksi perheille. Tässä maanosassamme on erilaisia käsityksiä ja erilaisia mielipiteitä perheistä ja siitä, mikä on hyväksi perheille ja mikä ei. Eräs kollega täällä totesi, ettei pitänyt puheenvuorostani, mutta kun täällä ajatellaan moraalia, jota Adenauer, Schumann ja muut ajoivat myös Johannes Paavali II ajoi näitä kantoja saarnasi näiden kantojen puolesta. Kaikki eivät ole yhtä mieltä. Minä olen kuitenkin puheenjohtaja valmis aina käymään tästä aiheesta keskustelua. Ja puheenjohtaja, pyytäisin, että varmistatte sen, että puheaika jaetaan keskusteluissa reilusti. Ei ole hyvä tehdä henkilökohtaista hyökkäystä ketään vastaan tässä salissa tässä talossa. Pyytäisin teiltä reiluutta. Uh, niin te olette nyt sanoneet samaan pari-kolme kertaa jo. Tuli perille kyllä, kiitos. Sikäli kun muistan, niin te esititte tämän saman asian eilenkin ja muutenkin kantanne esititte. Ne tulivat selviksi, keskustelu oli hyvin kiihkeä ja nyt tänään toistatte nämä samat kantanne. Mitäpä tähän nyt sanoisin? sikäli kun itse asian ymmärrän, niin mielestäni näitä seikkoja ei tarvitse enää tänään toistaa. No te kuitenkin toistitte. Minä kuitenkin otan vaarin siitä, mitä sanoitte. Onko muita asioita muilta kollegoilta? Ei. Seuraava kokous on 10. marraskuuta ja 11. marraskuuta. Nyt tämä kokous päättyy. Te esititte kantanne oikein selkeästi. Kiitos.